Artikla, anteeksi, artikla 216.4, sitä sovelletaan, jos 24 tuntiin ei tule pyyntöä poliittiselta ryhmältä tai 40 jäseneltä vähintään, niin niistä, että niistä äänestettäisiin, niin niitä pidetään hyväksyttyisen. Oikeudet ovat saatavilla sään